Good afternoon, colleagues. Hyvää iltapäivää, kollegat. Hyvää päivää, kollegat. Ensin annan puheenvuoron Markus Shelolle, joka on meidän Israelin valtuuskuntamme puheenjohtaja. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro.